morning, uh, dear colleagues. Dear... Hyvät kollegat, hyvät vierat. Aloittakaamme kokouksemme. Ensinnäkin hyväksytään esityslista, jos kukaan ei sitä vastusta. Niin muutama tiedotus. Tanskan, latvian, geelin kielen ja kroatian kielen tulkkausta valitettavasti ei ole tänään. Lisäksi täytyy hyväksyä koordinaattoreiden suositukset. Ja ensinnäkin esittelijöiden nimeäminen. Edustaja Andersson on nimetty esittelijäksi tupakkatuotteiden laittoman kaupan poistamisen mietintöön Ja sen jälkeen sitten lausuntoja. Edustaja Björk on nimetty esittelijäksi asuntoon, joka koskee direktiivin 2036 täytäntöönpanoa, jossa on kysymys ihmiskaupasta ja sen torjunnasta. Edustaja Stevens taas on nimetty esittelijäksi direktiiviin, joka koskee tasaveroista kohtelua työelämässä. Ja edustaja Valero Vihreistä taas esittelijäksi puolestaan ihmiskaupan torjunta on kyseessä hänen lausunnossaan. Kello 10.30 äänestetään ja Pyytäisin teitä varmistautumaan siitä, että, esit, että edustajilla on äänestyskorttinsa mukana. Ja näin ensimmäinen kohta esityslistalla on Välimeren tilanne ja EUn kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuttoon. Tällä kertaa käydään näkemysten vaihtoa ja analysoidaan sitä, millä tavalla – varoja käytetään maahanmuuttokysymyksissä, mukaan lukien hätärahasto. Kolme puhujaa tänään kutsuttuna Jörg Mona Bryggestä, College of Europein rehtori, sitten Köller, joka taas on Alankomaiden oikeusministeriöstä, ja edustaja Barbatei maahanmuuton pääosastolta. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, annan puheenvuoron ensin rinnakkaisesittelijöille. Wutzenberg on täällä Metsolan tilalla ja hän johdattelee meidät tähän aiheeseen. Ensinnäkin puheenvuoro Wutzenbergille. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoitte, olen tosiaan Roberto Metsolan sijaisena ja luen nyt sitten sen, mitä hän on tästä asiasta kirjoittanut. Miten eurooppalaisia varoja käytetään maahanmuuttokysymyksissä? Se on tärkeää tässä kysymyksessä. Pelkästään se, että heitetään veronmaksajien rahoja haasteisiin, ilman mitään vastuullisuutta, niin tämä ei auta tilanteen parantamiseen, vaan sillä tavalla annetaan vain sellainen vaikutelma, että tehdään vain jotain ilman mitään tuloksia. Meillä pitää olla kunnollinen, syvällinen analyysi sekä siitä, miten näitä hätärahastoja ja muita rahastoja ja EUn ulko- ja kehitysvaroja käytetään – ja mitä tulee EU-varoihin, jotka liittyvät ulkopolitiikkaan ja kehityspolitiikkaan, niin emme voi sallia sitä, että lannistumme näiden moninaisten hankkeiden edessä. Meidän täytyy keskittyä hankkeisiin, jotka ovat suoria investointeja näihin lähtömaihin. Meidän täytyy katsoa, miten näitä varoja käytetään näissä maissa, kenelle varat menevät ja käytetäänkö niitä parhaalla mahdollisella tavalla, jotta näissä maissa ihmisille voidaan luoda arvokas tulevaisuus. Meidän täytyy auttaa näitä maita pääsemään takaisin jaloilleen, eikä pidä aliarvioida sitä, kuinka tärkeä tämä väline on osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa, kun mietimme yhteistyöstrategiaa kolmansien maiden kanssa. EU-varoja pitää myöskin suunnata maahanmuuton syihin ja meidän on varmistettava, että on vakaa talous, kunnolliset infrastruktuurit, koulutus ja terveydenhuoltojärjestelmä näissä kyseisissä maissa. Lopputulos ei voi olla vain se, että ihmisiä estetään lähtemästä näistä maista, vaan meidän täytyy edistää ilmapiiriä, jossa he pystyvät ja haluavat jäädä. Paras tapa välttää se, että ihmiset eivät lähde henkensä kaupalla välimerellä, on se, että heillä on tulevaisuus omassa maassaan ja meillä pitää olla kohdennettua kehitysapua. Ja se pitää tähdätä siihen, että parannetaan myöskin rajapolitiikkaa ja lain ylläpitoa näissä maissa kolmannet maat, jotka saavat EUn varoja, saavat käyttää ne tarkoituksiin, joihin ne on tarkoitettu. Ja turvalausekkeita pitää olla, jotta voidaan varmistaa, että näin todella käy. Sitten voidaan katsoa myöskin, miten nämä kehitysapua, siis ei humanitaarista apua saavat maat auttavat puuttumaan maahanmuuttokysymyksiin. Ja mitä tulee näihin varastoihin, jotka liittyvät muuttoliikekysymyksiin, rajavalvonta, ihmiskuljetusten, salakuljetusten torjuminen. Nämä ovat asioita, miten näitä varoja näissä asioissa käytetään ja toimitaanko tässä nyt kaikkein tehokkaammalla tavalla. Komission lukemat kertovat näistä maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksistä ja sisäisistä rahastoista – ja ne ovat alle 1 prosenttia, vaikkakin tämä on noussut lähelle 10 miljardiin euroon tälle rahoituskaudelle. Tämä lisäys on tervetullut ja se korostaa, kuinka keskeinen tämä kysymys on, mutta meidän pitää katsoa myöskin, miten näitä varoja hallinnoidaan. Ja meidän pitää analysoida, käytetäänkö niitä pahdalla parhaalla mahdollisella tavalla kaikkialla EU:ssa. ssa Tärkeintä kuitenkin on se, että varat ovat tärkeitä, mutta niillä ei voi korvata tasapuolista ja konkreettista solidaarisuutta. Me emme ainoastaan voi käyttää rahaa näihin asioihin ja odottaa, että ne sitten ratkaisevat itsensä, tai että kuvittelisimme, että olemme tehneet riittävästi, kun näitä budjettikohtia on korotettu. Meidän täytyy jatkaa toimia kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia ja sitten Odottelen kollegoiden kannanottoja. Ja uskon, että te voitte sitten parantaa Robertan ja Cecilin mietintöä. Kiitos. Kienge, please. Kiitoksia, edustaja Kienge. Grazie, signora Kiitoksia, puheenjohtaja. Maahanmuuttokysymysten oikea hallinnointi edellyttää, että jäsenvaltiot kehittävät tehokkaasti tehokkaan integraatio- ja vastaanottojärjestelmän, ja on selvää, että jäsenvaltiot, joihin kohdistuu paljon muuttoliikepainetta, tarvitsevat erityistukea, erityisesti rahoitusta. Ja tämä on mainittu myöskin artiklassa 80. Siellä puhutaan solidaarisuudesta myöskin rahoituskysymyksissä jäsenvaltioiden välillä. Mutta ikävä kyllä se, mitä maassani Italiassa on tapahtunut. Siellä hyvin usein on väärinkäytöksiä, eikä varoja ole käytetty oikein, myöskään eurooppalaisia varoja, jotka on varattu integraatioon ja muuttoliikekysymyksiin. Eli esimerkiksi pakolais- ja turvapaikkavaroja on käytetty vain hyvin vähässä määrin oikeisiin tarkoitusperiin. Työ, jota tehdään paikallistasolla, niin joka päivä siellä pyritään auttamaan niitä, jotka saapuvat rannikoillemme. Ja tämä on harmaata aluetta, jossa on hyvin paljon epäselvyyksiä. Siellä on väärinkäytöksiä ja laittomia varainsiirtoja. Kyse on ihmisistä, jotka pakenevat sortoa ja ahdistusta, ja meillä on moraalinen ja oikeudellinen velvollisuus suojella heitä. Eli on hyvin tärkeää, että me noudatamme sääntöjä vastaanottokysymyksissä, meidän pitää toimia johdonmukaisesti, avoimesti ja meidän täytyy myöskin antaa takeet siitä, että nämä ihmiset, jotka haluavat hyötyä näistä varoista hätäkärsivien kustannuksella, eivät niin pysty tekemään. Mutta paikallistason hallinto usein on riittämätöntä ja hyvin usein näihin epäsäännöllisyyksiin liittyy hyvin laaja korruptiota ja joka menee myöskin rajojemme ulkopuolelle. Meidän täytyy katsoa, miten näitä varoja on hoidettu tässä oma mietinnössä. Ja meidän täytyy korostaa myöskin sitä, että meillä pitää olla parempi valvontajärjestelmä ja meillä pitää olla sitovampia sääntöjä. Ja jäsenvaltioiden on vahvistettava menettelyitä, jotka liittyvät avoimuuteen, kun valitaan hallinnoitsijatahoja näihin rakenteisiin ja niissä pitää käyttää laadukkaita laatukriteereitä. Myöskin pitää olla kunnollisia sanktioita, jotta näitä petoksia voidaan ennaltaehkäistä. Meidän täytyy parantaa tätä toimintaa myöskin Euroopan tasolla. Meillä pitää olla jatkuvaa, täsmällistä valvontaa ja katsoa, miten näitä ihmisiä otetaan vastaan ja voimme sitten nähdä, millaisia rikkomuksia on mahdollisesti tapahtunut. Ja kehotamme, että kaikki jäsenvaltiot kansallisella tasolla – tekevät ehdotuksia näiden varojen hallinnoimiseksi, lisäävät valvontaa, jotta voidaan toimia mahdollisimman avoimesti, jotta voidaan välttää läpinäkymätöntä hallinnointia ja jotta voidaan välttää näiden varojen tuhlausta. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kiengö. Nyt poikkeuksellisesti ennen kuin vieras, vierat saavat puheenvuoron, annan myös Kirkhopeille ECRn koordinaattorille puheenvuoro, joka on erityisesti sitä pyytänyt. Ja tämä on poikkeus. Ja sen jälkeen sitten vasta annetaan vieraille puheenvuoro. Niin. Olen pahoillani puheenjohtaja. Menen tässä vähän yli rajan, koska Helga on varjoesittelijä ja hän haluaisi puhua tästä asiasta. Mutta ainoa kohta, jonka halusin tässä vaiheessa ottaa esille, on se, että kun olen nyt kuullut Metsolan ja kollegan kertomuksen, niin olen aika huolissani, että vaikka tämä aihe on selkeä, niin tilanne Välimerellä ja holistinen lähestymistapa siihen, mikä on aihe, toivon, että tässä puhujat kiinnittävät huomionsa myös muihin hankaliin kohtiin Euroopan ulkorajoilla. Aivan oikeutetusti humanitaarisen eh, tilanteen vuoksi olemme keskittyneet Välimerelle, mutta olemme myös jättäneet samalla huomioon huomiotta paineet, jotka kohdistuvat muualla Euroopassa rajoihin. Valtian maat, Lauristin on täällä paikalla esimerkiksi. Toivottavasti näistä puhutaan. Tiedän, että tällaisia komission hotspot-järjestelyitä on olemassa, joissa pyritään auttamaan ihmisiä maita, joihin nämä paineet kohdistuvat, ei siis pelkästään Välimeren alueella. Mainitsin tämän vain siitä syystä, että mielestäni mm, koko tässä aiheessa tämä on selkeä puute. Puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Kirkhope. Ja seuraavana annetaan puheenvuoro vieraillemme. Professori Munr ensimmäisenä Bryggestä College of Europein rehtori. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Oops. Uh, I start again. Uh, thanks very much, uh, Mrs. President, honorable member. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, arvoisat Euroopan parlamentin edustajat. Minulle on suuri kunnia olla täällä paikan päällä tänään puhumassa teille. En tietenkään puhu täällä nyt College of Europein rehtorina, vaan akateemisen alan edustajana, joka on tehnyt tutkimusta EUn oikeus- ja sisäasioissa yli 20 vuoden ajan yleisluontoisempi kommentti. Tässä puhutaan kokonaisvaltaista lähestymistavasta suhteessa maahanmuuttoon ja olen sitä mieltä, että viime viikkojen kuukausien ajan on käytetty aika voimakkaita sanamuotoja, kun on puhuttu EUn vastuusta ja sen tavoitteista. Puhutaan kattavasta Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikasta – ja tässä olen hiukan huolissani siitä, että yliarvioidaan sitä, mitä Euroopan unioni sellaisenaan oikeastaan voi tässä suhteessa tehdä. Älkäämme unohtako sitä, että artikla 79 kappale 5 Euroopan unionin perustamissopimuksesta jättää edelleenkin jäsenvaltioille valvontavallan, kun puhutaan maahanmuutosta. Kaikki kansalaisuuskysymykset ja kansalaisuuden myöntäminen, kuten myöskin suora rajavalvonta, edelleenkin ovat täysin jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia. Ja kun katsotaan tätä yleisrahoituspuitteistoa, joka on olemassa, niin se on vain murto-osa siitä, mitä jäsenvaltiot investoivat maahanmuuttovirtoihin ja rajojen valvontaan. Eli mietintö varmaankin olisi oikeassa, kun se myöskin kiinnittäisi huomionsa siihen, mitä Euroopan unioni ylipäätään voi tehdä. Valitettavasti nimittäin mediassa aina syytetään EUta siitä, mitä ulkorajoilla tapahtuu ja mitä vastaanotolosuhteissa on. Eli meidän ei tulisi ruokkia sellaisia oletuksia asioista, joita EU, neuvosto, komissio ja muut eivät kykene täyttämään. Toiseksi olisi hyvä kiinnittää huomio siihen, että tilanne, joka meillä ulkorajoilla on, ei ole EUn syytä, vaan pääasiassa alkuperämaan ja transitvaltioiden kauttakulkuvaltioiden syytä, jotka eivät kykene tarjoamaan sellaisia olosuhteita kansalaisilleen, että nämä jäisivät maihin. Suuri osa vastuusta on myös ihmissalakuljettajilla. Tässäkin suhteessa toimintaa on mutta samalla kun katsotaan itse pakolaisia, niin tässäkin suhteessa meillä on monia pakolaisia Geneven yleissopimuksen nojalla, jotka ovat joutuneet esimerkiksi yksilön kohdistuvan vainon kohteeksi. Monet etsivät myös parempaa elämää EUsta. Ja kun he näin tekevät, he ikään kuin haluavat jättää huomiota jäsenvaltioiden oikeudelliset säännökset ja monet myöskin ottavat riskejä, kun ylittävät Välimeren. Ja lopuksi ihmissalakuljettajat, jotka ovat osa järjestäytyneen rikollisuuden verkostoja, aiheuttavat muitakin turvallisuusongelmia Euroopan unionille. Kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuttoon aivan kuten esittelijä onkin sanonut, sen tulisi pohjautua kriittiseen arvioon siitä, ovatko meidän työkalumme toimivia vai eivät. Ja tässä suhteessa suosituksena pitäisi olla, että meidän tulisi hallinnoinnissa siirtyä vaiheeseen, jossa näitä välineitä aina tietyn väliajoin tarkastetaan, katsotaan päästäänkö niillä lopputulokseen. Meillä on oikeus- ja sisäasioissa malli tuossa järjestäytyneen rikollisuuden syklissä, joka toimii aika hyvin. Meidän tulisi sitä myöskin ottaa käyttöön tuolla maahanmuuttopuolella. Kun puhutaan erityisesti siitä, että hyödynnetään EU-rahoja, niin silloin on tietysti selvää, että täytyy erotella varojen käyttö pitkän aikavälin tavoitteisiin maahanmuuttopolitiikassa ja toisaalta sitten ne varat, jotka menevät politiikan kehittämiseen, jotka voivat edesauttaa pitkän aikavälin parannuksia tilanteessa. Toisaalta sitten meillä on myös lyhyen aikavälin kriisirahoitusta, aivan kuten äskettäinkin on käytetty. Minulla on myös vaikutelma siitä, että pitkän aikavälin ja pit, lyhyen aikavälin tavoitteet joskus menevät sekaisin ja osana vakaata kokonaisvaltaista strategiaa meidän tulisi selkeästi erotella realistiset tavoitteet molemmin puolin. Tulee myös ottaa huomioon se, että meillä on myös useita, monia, useita muita pitkän aikavälin investointeja, joita tarvitaan, kun pyritään parantamaan hyväksyttyjen maahanmuuttajien integrointia yhteiskuntaan. Tämä on myös tärkeä asia, jossa tarvitaan pitkän aikavälin tavoitteita. Toisaalta meillä on lyhyen aikavälin reaktiokapasiteetti, jossa täytyy olla riittävästi rahoitusta hätärahoitukseen, jotta voidaan todella päivittää kapasiteettia Frontex-toiminnoissa ja myös tukea jäsenvaltioita jotka joutuvat alttiiksi näille epäsymmetrisille paineille. Tässä selkeästi meillä myös haasteena se, että nämä epäsymmetriset paineet kohdistuvat jäsenvaltioihin, ja jos niihin ei puututa riittävästi solidaarisin toimin, niin silloin vaarana on se, että vaarannetaan yksi niistä tärkeistä asioista, joita Euroopan integraatiolla on saavutettu, Schengenin järjestelmä ja sisärajojen avaaminen – Kyseessä ovat siis erittäin arkaluontoiset kysymykset Euroopan unionin tulevaisuudessa. Kun puhutaan sisäasioiden rahoittamisesta erityisemmin, kuten esittelijä on todennut, niin rahoitus on lisääntynyt ISF- ja amif rahoit, rahoit, rahastoissa 50 prosenttia itse asiassa lisäystä on tullut verrattuna edelliseen monivuotiseen rahoituskehitykseen, mikä osoittaa, että todelliset tarpeet on tajuttu. Sillä budjettihan toimii säästöliäkillä. Ja kun rahoitusta on lisätty, niin se merkitsee sitä, että asiat on ymmärretty ja todettu. Olen tehnyt jonkun verran tutkimusta muutama kuukausi sitten siitä, millä tavalla näitä maahanmuuton rahastoja on käytetty edellisen rahoituskauden aikana. Ja päätelmäni oli, että yleisesti ottaen EU-varojen kanavointi pääasiassa ja jäsenvaltioille täyttyy, mutta tässä on vielä tiettyjä vääristäviä vaikutuksia. Yksi niistä on se, että kaikki Kien jäsenvaltion täytyy saada jotain tuosta kokonaispotista, ovatpa ne tulilinjalla tai eivät. Eli sillä on vääristävä vaikutus. Olemme myös saaneet nähdä, että rahoitusmahdollisuuksia hyödyntää eri tavalla riippuen kansallisesta kapasiteetista. Jäsenvaltioidenhan täytyy pyytää rahoitusta ja muotoilla Äh, hankkeita. Ja jotkut asevaltiot vain yksinkertaisesti osaavat tehdä niitä paremmin kuin toiset. Eli rahojen kanavoinnissa on eroja. Myös yhteisrahoitusvaatimukset. Jotkut tapaukset ovat johtaneet siihen, että jäsenvaltiot eivät ole vieneet tiettyjä hankkeita päätökseen. Uusi rahoituskehys käsittääkseni käsittelee joitakin näistä kysymyksistä, mutta ei vieläkään täysin, eli Tähän täytyy kiinnittää lisää huomiota. Tässä on ollut myös erilaisia malleja, joita on hyödynnetty. Tämä kiintiöjärjestelmä, joka on 6000 euroa per pakolainen, joka asutetaan asumaan muuhun jäsenvaltioon. Ja minun mielestäni, jos todellakin halutaan luoda kannustimia sille, että jäsenvaltiot ottavat enemmän pakolaisia ja raho- haluaisimme sille antaa rahoituskannustimia, niin kyllä silloin summat pitävät olla aivan erilaisia. En löydä minkäännäköistä todistetta sen suhteen, mitä tuon pakolaisen vastaanottaminen hakemusten käsittely ja kaikki hallinnolliset ponnistukset mukaan lukien mahdolliset palautuskustannukset ovat, mutta olen eh, ylähuoneen erityinen neuvonantaja yhdistyneessä kuningaskunnassa ja komitean jäsen kysyi yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta, mitä pakolaisen kustannukset ovat eh, Britanniassa, niin se on noin 25 000 puntaa vuodessa. Ja OECDn jotkut kertomukset osoittavat, että vuonna 2010 Tanska arvioi vuosittaiset kustannukset pakolaisissa noin 30 000 dollariksi. Eli tässä puhutaan siis noin 25 000 eurosta. Jos pohditaan näitä yhden pakolaisen kustannuksia. Me maksamme sitten 6000 euroa jäsenvaltioille siitä, että nämä ottavat pakolaisia toisiltaan, niin sillähän ei vielä päästä yhtään mihinkään. Pitäisi puhua paljon suuremmista summista. Frontexin kertomus toukokuun lopulta sanoi, että 153 000 maahanmuuttajaa oli kaikilla ulkorajoilla, ei pelkästään siis Välimerellä, mikä merkitsee sitä tuota, että yli 300 000 pakolaista saattaa ylittää rajat tänä vuonna. Jos esimerkiksi mietittäisiin, että tuota per capita maksua päivitettäisiin, niin näiden 300 000 uusien pakolaisten kohdalla summa olisi yhteensä 3 miljardia euroa. EUn budjetissa ei ole minkäännäköisiä varoja täällä tämän kaltaisen pakolaismäärän rahoittamiseen. Lopuksi sitten hätärahoitus, komission ehdotus menee, menee kyllä oikeaan suuntaan. Ja 75 miljoonaa on saatavilla, mutta vain 57 siitä menee jäsenvaltioihin, jotka tarvitsevat solidaarisuutta. Näiden lukujen valossa, joita Juni on kertonut, tämä varmastikin on aika symbolinen summa. Ja viimeinen kommenttini koskee sitä, että 99 000 euroa 99 000 euroa on suunnattu Europolin kapasiteetin päivittämiseen, jotta se voi purkaa ihmiskauppaverkostoja. No, tämä ei ole edes symbolinen summa, vaan se on vastaa ihan postikortin lähettämistä, jossa on symbolinen toive. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Ja sitten Alankomaiden oikeusministeriöstä edustaja Koller, olkaa hyvä. Um, honorable. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin edustajat. Haluaisin kiittää valiokuntaa tästä mahdollisuudesta kertoa, missä vaiheessa ollaan Home-rahaston täytäntöpanossa Alankomaissa. AMIF-rahasto on tärkeä ja ISF-rahasto myöskin, kun katsotaan millaisia tavoitteita meillä on maahanmuutto, integraatio ja turvallisuuskysymyksissä. Alankomaissa rahoitus alkoi tänä keväänä. Me saimme lähes sata ehdotusta. Ja voin kertoa teille nyt, millä tavalla teemme kansallisella tasolla työtä AMIF ja ISF-rahastojen osalta. Tämän kauden valmistelut alkoivat vuonna 2012 ja ensimmäisten neuvotteluiden jälkeen avattiin rahoitus kansallisella tasolla ja perusasiakirjat laadittiin nopeammin kuin aikaisemmalla kaudella. Syyskuussa 2013 Alankomaiden viranomaiset tapaisivat pääosastotasolla ja silloin keskusteltiin strategisista kysymyksistä, jotka liittyvät AMIF- ja ISF-rahastojen käyttöön. Ja tämän jälkeen alettiin laatia kansallisia ohjelmia, ja koska niiden piti kestää seitsemän vuotta, ne olivat aika yleisluontoisia asiakirjoja, mutta toisaalta me halusimme, että ohjelmat ovat käytännönläheisiä ja täsmällisiä, koska sillä tavalla voidaan antaa parempaa osvittaa koko ohjelmointikaudelle. Koordinointi kansallisella tasolla auttaa monia toimijoita laatimaan näitä kansallisia ohjelmia eri virastoissa ja osastoissa. Tässä vaiheessa huomattiin, että AMIF-ohjelma on hyvin erilainen kuin ISF. ISF on hyvin yleisluontoinen, kun taas AMIF-ohjelma perustuu enemmän erityisiin hankkeisiin. AMIFin osalta on erilaisia hakijoita, hallinnon yksiköitä, kansalaisjärjestöjä, säätiöitä ja muita. Ja siksi meillä oli hyvin avoin menettely näiden hankkeiden keräämiseksi. Komissio hyväksyi AMIF-ohjelman Alankomaiden osalta maaliskuussa, mutta ISF-ohjelmaa vielä tarkastellaan komissiossa. Nämä perussäännöt hyväksyttiin parlamentissa viime vuoden toukokuussa ja on selkeä ero HOM-rahaston säännösten ja entisten SOLID-rahastojen sääntöjen välillä, mitä tulee täytäntöönpanoon ja vastuullisuuteen Tällä uudella kaudella ne ovat nyt jäsenvaltioiden vastuulla, ja siksi nämä uudet säännöt ovat perustuneita pikemminkin periaatteisiin, eivätkä ole niin yksityiskohtaisia, ja siksi kansallisella tasolla tarvitaan yksityiskohtaisempia sääntöjä. Ja nämä säännöt julkistettiin Hollannissa maaliskuussa, ja me saimme yli 90 ehdotusta, ja niitä nyt tarkastetaan, arvioidaan ja valikoidaan. Sitten kansallisista ohjelmista. Turvapaikkakysymyksissä päätavoitteena on se, että ennalta arvioidaan muuttovirtojen muutoksia ja niiden hallinnointia. Ja näiden menettelyiden pitää olla laadukkaita. Ja meidän pitää myöskin varmistaa, että henkilöstö on koulutettua ja valmistautunutta meidän täytyy valmistautua vastaanottamaan haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä, kuten lapsia, vammaisia ja ikäihmisiä. Integraation osalta AMIF-rahastoja käytetään, jotta kansalaisjärjestöillä olisi innovatiivisia ideoita sen suhteen, miten voidaan ratkaista integraatio-ongelmia kolmansien maiden kansalaisten osalta, ja kansalaisjärjestöjä kannustetaan vaihtamaan hyviä käytänteitä. Palautusasioissa Alankomat katsovat, että se on erottamaton osa turvapaikkakysymyksiä. AMIF-sääntöjen mukaan kolmansien maiden kansalaiset, joilla ei ole muita oikeudellisia vaihtoehtoja, voidaan palauttaa alkuperämaahan. No sitten viisumikysymyksissä meillä pitää olla hyvin nopea väylä ja intensiivinen väylä. Tällä tavalla voidaan tehdä parempia päätöksiä viisumihakemuksista vähemmällä henkilöstöllä. Ja rajakysymyksissä ISF-rahasto on kytketty eurooppalaiseen rajajärjestelmään, ja meidän täytyy vielä edelleen kehittää näitä järjestelmiä. Lisäksi meillä pitää olla älyraja lähestymistapa, ja sitten meillä on kansainvälinen verkosto näissä kysymyksissä. Ja sitten meillä on pieniä veneitä Alankomaiden laivaston käytössä. Sitten ennaltaehkäisy ja rikollisuuden torjunta. Meidän täytyy parantaa uhrien suojaa, rahoitustutkimuksia ja poliisihenkilöstön koulutusta riskien ja kriisien hallinnossa meidän täytyy suojella tärkeitä infrastruktuureita, verkkoturvallisuutta ja meidän täytyy investoida varhaisen hälytyksen järjestelmään. Meillä on solidrahastosta kokemusta ja halusimme keskittyä laajempiin hankkeisiin. Jos on paljon pieniä hankkeita, niin niiden hallinnointi on hankalaa ja kallista. Ja myöskin on vaikeampi nimetä sitten se, kuka saa hoitaakseen näitä pieniä hankkeita. Siksi me haluamme sijoittaa näitä eurooppalaisia varoja kestäviin aiheisiin, ja meillä on myöskin minimikynnys 400 000 euroa per hanke. Ja suuri askel eteenpäin on se, että meillä on seitsemän vuoden ohjelmointikausi. Aikaisemminhan tämä ohjelmointi tapahtui vuositasolla. Ja seitsemän vuoden kausi antaa paljon enemmän joustavuutta jäsenvaltioille ja hakijoille, jotta hankkeita voidaan suunnitella ja käyttää varoja tarkoitettuihin tavoitteisiin. Aikaisemmat rahastot olivat byrokraattisesti hankalia ja AMIF- ja ISF-rahastoissa on yksinkertaisemmat hallinnointisäännöt ja raportointisäännöt kansallisella tasolla, ja näin AMIF ja ISF ovat lähempänä muita eurooppalaisia rahastoja, kuten ESF ja EFROM. Alankomaissa seitsemän vuoden aikana turvapaikkakysymyksissä on 32 miljoonaa saatavilla, integraatiokysymyksissä 19 miljoonaa ja 36 miljoonaa palauttamishankkeissa. Vuositasolla tämä on 0,8 prosenttia kansallisesta budjetista. ISF-raja varat ovat seitsemän vuoden aikana 30 miljoonaa ja poliisitoimien osalta 31 miljoonaa. Ja tämä on alle kymmenesosa prosentti kansallisesta budjetista, joka käytetään poliisitoimintaan vuositasolla. Seuraavan seitsemän vuoden aikana on noin 175 AMIF-hanketta, kahdeksan rajahanketta ja yhdeksän poliisihanketta. AMIF- ja ISF-rahastojen täytäntöönpano alkaa kansallisesta sääntelystä. Ja tässä asiakirjassa, jossa puhutaan sekä AMIFista että ISFstä, kaikki säännöt ja vaatimukset on listattu. Jotta voidaan vähentää hallinnollista taakkaa, meillä on niin sanottut yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot. Eli me emme enää tue pieniä kustannuksia ja laskuja, joita on vaikea tarkistaa. Meillä on nyt tällainen 15 prosentin könttäsumma järjestelmä ja kaikkia kotimaan matkustuskustannuksia, lounaskustannuksia ja muita ei tarvitse enää tarkistaa. Ja me käytämme enemmän standardihintoja ja noudatamme olemassa olevia standardeja. Ja Amirin osalta ohjelmointikautta on pidennetty kolmen vuoteen, ISFn osalta ne ovat joskus pidempiä. Ja jotta voimme katsoa, miten näitä hankkeita pannaan täytäntöön, me käymme kerran vuodessa vähintään katsomassa kutakin hanketta, jotta voimme nähdä, missä vaiheessa täytäntöönpano on. Poliittisella tasolla meillä on valvontakomitea, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Siellä on mukana edustajia maahanmuuton, integraation, turvallisuuden alalta. Ja tämä on ikään kuin ajatushautomo. Ja sitten aina kausittain mietimme, miten on päästy kansallisiin tavoitteisiin. No, tässä kuviossa näkyy, että kansallisella tasolla meidän täytyy hallinnoida erilaisia syklejä rahoituksen osalta. Se näyttää vähän niin kuin metroverkostolta. Ja kaikkien junien täytyy olla ajallaan, jotta meillä on toimiva rahoitusjärjestelmä. Ja tässä kuvassa näkyvät asiat, joista juuri puhuin. Ja tässä näkyy, millainen suhde on esimerkiksi sääntöjen, vastuullisuuden ja arvioinnin välillä – Eli tässä on tämä 10 vuoden ohjelmointi, sykli AMIFin ja ISFn osalta alusta loppuun. Ja sitten tämä sininen kolmen seitsemän vuoden projektisykli. Ja kolmanneksi sitten on keltainen yhden vuoden EU-taso. Ja sitten on tämä vihreä linja, joka liittyy tilintekoon EUn suuntaan. No, lopuksi näyttäisin muutaman kuvan hankkeista edelliseltä kaudelta. On tärkeää ymmärtää, että teidän ja meidän työmme vaikut- johtaa lopulta todellisiin hankkeisiin, joka vaikuttaa moniin ihmisiin. Ja tämä esitys osoittaa, että hyvin paljon on nähty vaivaa hallintokysymyksissä Euroopan ja kansallisella tasolla. Ja tällä tavalla voidaan varmistaa, että rahoitusta käytetään oikeisiin tavoitteisiin – ja että varat käytetään vastuullisella tavalla. Eli tässä ensimmäisessä kuvassa on hanke, jossa näitä palautettuja ihmisiä on ohjattu kolme kuukauden koulutukseen, esimerkiksi hitsaus- tai räätälialalla. Ja heillä on myöskin sitten annettu välineitä, joita he voivat aloittaa pienen yrityksen alkuperämaassaan. Ja sitten toisessa kuvassa on iloinen poika, joka on leikkikentällä vastaanottokeskuksessa Alankomaissa. Ja kolmannessa kuvassa on tällainen vene, jota Rotterdamin poliisi käyttää sataman rajatarkastuksiin. Ja viimeisessä kuvassa on sitten luokkahuone vastaanottokeskuksessa – ja siellä nuoret sitten saavat apua koulun jälkeen läksyjen kanssa. Eli kiitoksia. Very much, Mr. Kolla. Kiitoksia kovasti. Ja <clears throat> viimeisenä sitten edustaja Barbotei Romaniasta, edustaja Barbatei. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Esitykseni koskee EU-rahoitusta sisäasioissa ja varsinkin hätämenettelyiden täytäntöönpanoa. Itse olen Romaniassa koordinaattorina maahanmuuttovirastossa ja vastaan siis AMIFista, ERFstä, EIFstä ja RFstä. Ja olin mukana Kreikassa, kun koulutettiin henkilökuntaa ja tarjottiin siellä Äh, koulutusapua. Vuonna 2014 arvioin myös näitä hätämenettelyitä, joita Bulgarian, Bulgarissa otettiin käyttöön ja täytäntöön pantiin äh, eurooppalaisen pakolaisrahaston puitteissa. Esitykseni Esitykseni koskee siis näitä päähaasteita, joita on nähty, kun Solid-rahastoa on täytäntöönpantu. Ja pyrkimyksenä on esittää uu- suosituksia uusille rahastoille AMIFille ja ISFlle vuoden 2014-2020 rahoituskaudelle, varsinkin näissä hätämenettelyissä. Ja tässä suhteessa Erityisesti luotan näihin löydöksiin Bulgariassa, jotka mielestäni soveltuvat kyllä yleisestikin käytettäväksi. Ensin puhun hiukan sisäasioiden alalla käytettävien ohjelmien pääpiirteistä, jotka vaikuttavat siis suoraan jäsenvaltioihin. Ja kun puhutaan Solid-ohjelmasta, joka nyt on päättymässä. Täytäntöönpane on pitkälti jaettu vuosiohjelmiin. Nämä monivuotiset ohjelmat siis jaettu vuosittaisiin ohjelmiin, jotka on jäsenvaltioiden esittäminen komissiolle. Ja sitten kun ne on hyväksytty, Niitä on täytäntöön pantu kaksi ja puoli vuotta. Tämän pirstaloitumisen lisäksi toinen ongelma on ollut se, että nämä toimet, ohjelmien pääosat olivat liian yksityiskohtaisia – ja niissä ei ollut rikkumavaraa jäsenvaltioille. Lisäksi nämä valintakriteerit määriteltiin komission tasolla EU:ssa. Uudessa puitteistossa on suuri parannus sen suhteen, että varoja täytäntöpannaan jatkuvasti koko ohjelmointikauden ajan. Teoreettisesti siis toiminta alkaa ensimmäinen ensimmäistä 2014 ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Se on oikein hyvä etu jäsenvaltioille. Ja tämän seurauksena jäsenvaltioita ei pyydetä vuosittain esittämään vuosiohjelmaansa. described. So now programs rely on funding priority. Ja nyt kun tarkastellaan näitä rahoitusprioriteetteja, niin ainakin AMIFin kohdalla ISF on teknisempi ja suuntautunut jo olemassa oleville edunsaajille, mutta AMIFin tavoitteena on tarjota varoja julkisille edunsaajille – Ja se, millä tavalla näitä ohjelmia nyt on luonnosteltu, niin mahdollistaa sen, että jäsenvaltioilla on enemmän liikkumavaraa. Ohjelmamme sisältävät myös erityistoimia, kuten nimi sanokin, niin ne ovat erityisiä. Niiden avulla rahoitetaan erityisiä toimia, mutta ylipäätään rahoitus on paljon joustavampaa. Valintakriteerit määritellään jäsenvaltiotasolla, ja, joten sääntöjä voidaan mukauttaa kansallisiin tavoitteisiin. No sitten näistä hätätoimenpiteistä. Solid-rahoituksessa jäsenvaltiot, jotka halusivat hätäapua, joutuivat muokkaamaan näitä vuosittaisia ohjelmiaan. Keskimäärin tähän prosessiin meni pari-kolme kuukautta, mikä jossain tapauksessa johti liian pitkään prosessiin, kun otettiin huomioon näiden kohderyhmien kiireelliset tarpeet – Hyväksynnän jälkeen näillä hätämenettelyillä oli vain puolen vuoden täytäntöönpanoaika, joka taas mielestäni ei ollut riittävä. Sillä jotkut hätätoimenpiteet kohdistuivat infrastruktuurin parantamiseen. Kun otetaan huomioon myös kestävien ratkaisujen tarve kohderyhmillä, niin puoli vuotta taas oli liian lyhyt aika. Uudessa puitteistossa tilanne on muuttunut. Jäsenvaltioiden ei tarvitse muokata kansallisia ohjelmiaan. Ne hallinnoivat suoraan varoja. Komissio tekee arvion tilanteesta, se kerää tietoja ja kentältä ja pyrkii arvioimaan näin täytäntöönpanoa realistisemmin, kun haitatoimenpiteet on hyväksytty, niin niitä voidaan täytäntöönpanna puolitoista vuotta, paljon pidempään kuin aiemmin siis. Mikä paremmin vastaa nimenomaan näiden hätätoimenpiteiden tarvetta. Lisäksi Näiden hätätoimenpiteiden täytyy kohdistua paremmin auttamiseen. Lisäksi on paremmat mahdollisuudet investoida infrastruktuurin tässä uudessa puitteistossa. Näemme siis paljon muutoksia. jotka ovat osoittautuneet tehokkaaksi. Esimerkkinä Euroopan komissio on allokoinut budjetin näihin tämä 25 miljoonan euron budjetin vuoden 2014 allokointeihin ja jo 10 miljoonaa euroa noista 25 miljoonasta on jo myönnetty. Now uh, speaking about challenges, obstacles, uh, I refer to both. Uh... Sitten tavoitteet. Viittaan esteisiin, joita on, olen huomannut, ja myös vaaroihin. Sanoisin lyhyesti, että kaikki nämä puutteet, jotka liittyvät Solid-puitteistoon, niin Jäsenvaltiolle luodaan ehdot, joiden puitteissa näitä hätätoimenpiteitä voidaan täytäntöön panna. Hyvä yhteistyö komission kanssa. Ja komissio tekee säännöllisiä valvontamatkoja jäsenvaltioihin niin, että tässä on useita hyviä mahdollisuuksia ymmärtää tilannetta hyvin ja jäsenvaltiot voivat saada riittävästi tietoa ja tehdä mukautuksia järjestelmäänsä. Ja mainitsisin myös muutaman esteen, jota matkalla on ensinnäkin nämä lopulliset edunsaajat, jotka ovat julkisia ja yksityisiä. Uh, situations which were often uh, met uh, were uh, misunderstanding or in Usein tilanteita on väärin ymmärretty tai ei ole täytäntöönpanto kunnolla mm, sääntöjä, asiantuntemuksen puute ja kapasiteetti, joka on ollut riittämätöntä. Jokaisessa tällaisessa ti- tilanteessa on täytäntöönpano ollut huonoa. Ja toinen kysymys koskee niitä prosesseja, jotka vaikuttavat suurimmaksi osaksi julkisiin viranomaisiin, joiden täytyy toimia kansallisten säännösten puitteissa. Ja joskus tilanteeseen saattaa myöskin vaikuttaa odottamattomat tapahtumat. Päällekkäisyys ehdotuksissa on myöskin hankalaa ja riskit täytäntöönpanossa. Solid-ohjelmassa, kuten mainitsin jo, tuota ohjelman uudistusta ei tehty. Sitten erityisesti näistä hätämenettelyistä. Ne ovat suuri haaste, kun toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole riittävästi kykyä tai asiantuntemusta ottaa niitä käyttöön. Aikapaineet, tiukat kansalliset ja EU-säännökset, kuten myöskin kiireelliset kohderyhmien tarpeet ovat tällaisia. Solid-ohjelmassa, kuten jo mainitsin, täytäntöönpanoajan rajallisuus on ollut esteenä kohdehenkilöiden välittömiä tarpeita täytyy ottaa huomioon ja samalla täytyy koordinoida myös keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin toimenpiteitä. Kestävyys on tärkeää. Yleisesti sanoisin, että esimerkiksi työmarkkinoille pääsy, lasten rekisteröiminen kouluun ja lääketieteellisen tuen saaminen on tärkeää. Toinen haaste on paikallisten sidosryhmien, väestön tai viranomaisten tuen puute. Suuret maahanmuuttoryhmät vaikuttavat alueellisiin yhteisöihin kovasti ja siitä syystä intervention menestys riippuu pitkälti siitä, miten paikalliset sidosryhmät toimivat. Yleisesti ottaen muutama kansallinen viranomainen ei yleensä keskitä toimiaan tiettyyn paikkaan ja arvokat voimavarat eivät tule näin riittävän tehokkaasti käytetyksi. Viimeiset kalvot koskevat hyviä käytäntöjä ja niitä koskevia suosituksia. Menenpä kovin nopeasti nyt läpi nämä yleiset suositukset koska viestintä jäsenvaltioiden välillä ja komission välillä on tärkeää. Ja tähän tulisi rohkaista jäsenvaltioiden ja komission välillä. Koulutusta tarvitaan sekä viranomaisille että edunsaajille ja painottaa tulisi erityisesti kapasiteetin lisäämistä alueellisella tasolla. Täytäntöönpanosäännöt sääntöjen täytyy olla yksinkertaisia ja niitä täytyy soveltaa kansalliseen ympäristöön, erityisesti hankintasäännökset, hakemusten arviointi ja raportointi ovat tällaisia monivuotisia hankkeita pitäisi suosia lyhyiden hankkeiden sijaan, jotta voidaan varmistaa avun jatkuvuus. Mahdollisten hakijoiden tietoisuutta tulisi nostaa rahoitusmahdollisuuksista ja sovellettavista säännöistä. Jäsenvaltioiden tulisi löytää myös vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Valvonnassa tulisi erityisesti keskittyä näihin tiedonsaantimatkoihin. I'm sorry if I, I, I will finish in two minutes. Thank... Niin, päätän ihan kahteen minuuttiin nyt, kiitoksia. Nyt meillä on sitten suosituksia hyviksi, säännö, hyviksi käytännöiksi. Ensinnäkin kriisinhallinta, jossa tarvitaan integroitua koordinoitua lähestymistapaa sen valtiotasolla. Niitä tulisi koordinoida kaikkein korkeimmalta toimielintasolta. Lisäksi kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen täytyy olla mukana, tai ainakin niitä täytyy konsultoida koordinaatiomekanismin toiminnassa riippuen asiantuntemuksen alasta. Erityisesti niiden tulisi olla mukana laatimassa eh, hätätoimenpiteiden täytäntöönpanoa. Jokaisella jäsenvaltiolla pitäisi olla oma jatkuvuussuunnitelmansa, joka koskee yllättäviä suuria maahanmuuttomääriä. Näiden suunnitelmien suhteen minulla on muutama erityinen suositus. Vastuu ja pääominaisuudet täytyisi luoda EUn interventioihin. Kaikki mahdolliset osiot täytyy tarkistaa. Ja erityinen tarve on se, että tarjotaan riittävästi resursseja lääketieteelliseen ja psykologiseen apuun. Muitakin lähteitä täytyy ottaa mukaan niin, että täytyy päivittää esimerkiksi asiantuntijaluetteloita, tulkkien, sosiaalityöntekijöiden, lääketieteellisen henkilökunnan luettelot täytyisi päivittää ajan tasalla. Lisäksi hätätoimenpiteiden täytäntöönpano vaatii pääedunsaajien kunnollista hallinnollista kapasiteettia. Jäsenvaltioiden tulisi varmistautua siitä, että niillä on riittävästi inhimillisiä resursseja rahoituksessa, logistiikassa ja oikeudellisessa puolella. Sen täytyy myöskin yksinkertaistaa hallinnollisia prosesseja, vähentää byrokratiaa ja luoda kumppanuuksia ja pöytäkirjoja. Lisäksi täytyy tehdä riittäviä arvioita niin, että saadaan aikaiseksi rahoituksellinen ja toimielimellinen jatkuvuus hätätoimenpiteiden täytäntöönpanossa. Lopuksi on tärkeää myös varmistaa avoimuus ja tietoisuus näistä hätätoimenpiteistä. Siinä tulisi ottaa käyttöön tietoisuuden lisäämistä väestön keskuudessa ja tätä tulisi rahoittaa EU-sta, jos ei muualta saada varoja. Mediallekin tulisi tiedottaa hätätoimenpiteiden kehityksestä ja paikallisviranomaisten täytyisi saada myöskin päivitettyä tietoa. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Sihteeristö tiedotti siitä, että libe jäsenet saavat itselleen nämä kalvot. Nyt sitten keskustelu. Kysyn vielä täältä rinnakkaisesittelijöitä. Haluatteko esittää kysymyksiä? Watsenberg Because I replace... Uh, niin, minä olen Metsolan sijainen täällä, eli tämä ei ole reilua Robertaa kohtaan. Si, eh, ringrazio. Niin, haluaisin ennen kaikkea kiittää puhujoita näistä puheenvuoroista, mutta haluaisin esittää teille nyt kysymyksiä. Professori Monar, te puhuitte kriittisesti siitä, miten yhä useammin Eurooppa nähdään tekosyynä kaikelle, mikä ei toimi. Ja olen täysin samaa mieltä, mutta kuitenkin te puhuitte ja sain sen vaikutelman, että te haluatte lykätä kaikkia talouskysymyksiä, kuinka paljon maksaa esimerkiksi maahanmuuttaja. No, meidän täytyy nyt kuitenkin korostaa sitä, että me emme ole mikään Euroopan keskuspankki, vaan toimielin ja meidän tavoitteemme on varmistaa se, että oikeuksia noudatetaan. Ja meillä on edessämme nyt humanitaarinen katastrofi, joka ei tule helpottumaan tulevina vuosina. Ja sitten Koller ja Barbatei kysyisin, oletteko työnne aikana hallinnoinut räikeitä rikkomustapauksia ja miten olette ne hoitaneet? Kiitos. To the shadow rapporteurs, um, Mrs. Stevens. Kiitoksia sitten edustaja Stevens, varjoesittelijä. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla on muutama kysymys ja kommentti, mutta ennen kaikkea ennen kuin niihin siirryn, haluaisin esittää kommentin yhteistyöstä rinnakaisesittelijöiden ja varjoesittelijöiden välillä. kokemukseni muualta osoittaa, että varjoesittelijät voivat yleensä olla mukana keskustelussa, mutta tässä on menty eteenpäin vähän toisella tavalla. Ja olen esittänyt kommenttini ja ajattelin, että olisi mahdollisuus käsitellä niitä, mutta ilmeisesti rinnakkaisesittelijät ovat ottaneet ne kommenttimme, joita pitivät hyvänä mukaan ilman minkäännäköistä vuoropuhelua ja loput sitten jätettiin huomiota. Minusta olisi tärkeää, että voisimme yhdessä saada aikaiseksi yhden mietinnön. Tämä tapa, jolla on työskennelty mielestäni, ei ole aivan demokraattinen. No hyvä. Sitten sisällöstä. Nämä eri puhujat, jotka ovat täällä esiintyneet, haluaisin kiittää heitä puheenvuoroistaan, mutta minulla on muutama kommentti, muutama huolenaihe. Ehkäpä olisi parempi katsoa näitä rahastoja sisäministeriössä laajemmin, eli katsottaisiin sitä, että ei pelkästään ota huomioon näitä lisärahastoja, vaan myös horisontaalisesti asetetaan uusia prioriteetteja, uusia prioriteetteja budjetissa. Tällä tavalla voisimme saada uutta rahoitusta hyödynnettyksi ja saamme käytettyä näitä hätärahastoja, jotka ovat hyvä tapa toimia kriisitilanteissa. Kyseessä ovat erittäin byrokraattiset prosessit. Kriisitilanteessa ei voi viikkotolkulla odottaa, että voidaan toimia. Ehkä tätä tulisi katsoa uudelleen. Ja kolmanneksi huomioon on se, että 6000 euroa maksetaan jokaisesta turvapaikanhakijasta, jos nämä siirretään uuteen jäsenvaltioon. Onko tavoitteena se, että kyseessä on tällainen symbolinen summa, joka maksetaan jäsenvaltiolle, vai olisiko parempi, että tuota budjettia käytettäisiin sen sijaan ihmiskaupan torjumiseen ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteiden parantamiseen? Ihmiset, joilla ei ole turvapaikkaa, tai ja niiden ihmisten palauttamiseen, joilla turvapaikkaoikeutta ei ole. Neljäs kommentti niin koskee sitä, että olisi ehkä, mahdoll- olisi ehkä tarpeellista vapauttaa budjettia myös sitä varten, että tulevaisuudessa saattaa syntyä näitä hotspoteja, uusia kohtia, joista ihmiset tulevat Eurooppaan sisään. Yleisemmin ottaen on ehkä tarpeen tarkastella sitä, millä tavalla voidaan tukea niitä maita, joista ihmiset tulevat, sen sijaan, että aina reagoidaan kriisitilanteisiin. Minusta olisi tarpeen katsoa sitä, mistä nämä ongelmat syntyvät, varsinkin kun puhutaan Syrjästä ja Irakista. Nämä ovat sota-alueita. Niiden suhteen on vaikea tehdä mitään ne, jotka ihmiset ne ihmiset, jotka sieltä pakenevat, tarvitsevat tukea, mutta muilla alueilla voisitaisiin ehkä tehdä enemmän, jotta maahanmuuttavirtoja voitaisiin tyrehdyttää. Meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä vakauden luomiseksi ja ihmisten työllistämiseksi heidän omilla alueillaan. Ja viimeinen kysymys. Onko komissio tehnyt riittävästi, jotta, voitaisiin, jotta se voi valvoa näitä varoja esimerkiksi petoksia. Aina kun puhutaan tällaisesta rahamäärästä, niin on olemassa vaara siitä, että raha suuntautuu jonnekin, missä sen ei kuuluisi olla. Ja jotkut jäsenvaltiot eivät ole valmiita hyödyntämään tällaisia summia. Infrastruktuuri ei ole välttämättä liittävän hyvä. Ja jos täytyy ottaa vastaan valtava määrä äh, turvapaikanhakijoita. Kiitoksia. puheenjohtaja. anna varjoistajille kolme minuuttia, mutta kaikille muille jäsenille kaksi minuuttia. Muussa tapauksessa emme saa keskustelua päätökseen ennen äänestystä. Edustaja Spinelli. Thank you, President. E, Kiitoksia. Varjoesittelijänä GUE-ryhmästä meillä on muutama kysymys, joka liittyvät näihin vastaanottorahastoihin ja siihen, millä tavalla EU nyt tällä hetkellä on toiminut. Ensinnäkin Euroopan politiikka maahanmuuttokysymyksissä, siis laillista maahanmuuttoa vastaan, joka johtaa käännyttämisiin, palauttamisiin, vangitsemisiin. Se on erittäin kallista, mutta tästä ei puhuta paljon – Yleensä katsotaan meidän vastaanotto ja muita tällaisia kysymyksiä ja miten se sitten vaikuttaa hyvinvointijärjestelmään. Vuonna 2014 oli 440 000 laitonta siirtolaista EUn alueella ja näistä noin puolet, 252 000, on käännytetty ja 61 000 todellakin palautettiin lähtömaahan ja näitä käännyttämisiä on, 100, on ollut 140 000. On vaikea laskea, kuinka paljon tällainen eurooppalainen politiikka maksaa. Kaikissa jäsenvaltioissa ainoastaan Belgiassa on selkeästi laskettu näitä palauttamiskuluja, ja jokaisessa maassa noudatetaan erilaisia kriteereitä, mutta me tiedämme, että EUn varoja vuodesta 2000 maahanmuutto, laittoman maahanmuuton torjunta torjumiseksi on maksanut 13 miljardia euroa. 1,6 miljardia on esimerkiksi mennyt rajavalvontaan ja jokainen karkottaminen maksaa 4000 euroa keskimäärin. Tämä liittyy lähinnä näihin matkakustannuksiin. Näitä rahoja on käytetty sitten esimerkiksi siihen, että on rakennettu suojamuureja, on rajavalvontaa, tutkimushankkeita, jossa näitä sniffereitä, eli näitä laitteita, joita käytetään ihmisten salekuljettamiseksi rekka-autoissa rajojen yli. Niin tässä on sitten 13 miljardia näitä kustannuksia ja nämä kulut nousevat tällä hetkellä johtuen tästä niin sanotusta ulkoisesta muuttovirta politiikasta. Meillähän on kolmansien maiden kanssa yhteistyösopimuksia, eli 112 miljoon, tuhatta on lupat, luvattu diktaattori Evorkille. Ja sitten meillä on sotilastoimintaa kolmansissa maissa. Ja sitten tämän rahaston osalta, mitä tulee turvapaikkaan ja muuttovirtakysymyksiin. Too close. Ai, minun pitää lopettaa. Selvä. Niin, Eli tästä turvapaikkarahastosta sanoisin sen, minkä kollega Cecile jo sanoi. Eli on tärkeää katsoa, millä tavalla käytetään näitä varoja, koska hyvin paljonhan tällä alalla esiintyy korruptiota. Ja sitten lopuksi näistä varoista – koska ei ole laillisia maahanmuuttoväyliä Eurooppaan, niin 15 aikana on 27 miljoonaa euroa mennyt hukkaan. Kiitos. Mr. Corao, please. Take to the street. Kiitoksia edustaja Corao seuraavana. Pysykää kolmessa minuutissa. Kiitoksia. Haluaisin kiittää näitä vierailijoitamme ja esittelijöitä kun katsotaan, miten näitä varoja on käytetty, se on tietysti hyvin tärkeää, kun keskustelemme näin arkaluontoisesta aiheesta, koska ikävä kyllä, jos varoja käytetään väärin, niin sitten tästä syntyy pro- poliittista propagandaa maahanmuuttoa vastaan. Itse olen Italiasta ja joka päivä näin tämän tyyppisiä tilanteita. Ja haluaisin keskittyä nyt tähän hankkeiden sirpaloitumiseen Euroopassa – Meillä on 11 aluekohtaista ja yhdeksän päähanketta, ja meillä on viisi eri pääosastoa komissiossa, jotka näitä asioita hoitavat. Eli tällainen sirpaloituminen pääasiassa sitten heikentää läpinäkyvyyttä, koska tämä vaikuttaa sitten siihen, että on hyvin vaikea ymmärtää ja jäljittää näitä toimia, eli millä tavalla näitä varoja käytetään, miten niitä voidaan valvoa Eli tällainen sitten johtaa selkeisiin tilanteisiin esimerkiksi Italiassa. Eli tästä on tullut todellinen bisnes, kun ajatellaan tätä maahanmuuttoon hätätilannetta. Tästä nyt on tehty laskelmia ja oikeudellisia tutkimuksia on tehty asiasta. Ja spekulaatio, joka liittyy maahanmuuttoon, on hyvin kannattavaa rikollisjärjestöille. Se on kannattavampaa kuin huumekauppa. Eli tämä on nyt kyllä kysymys, jota meidän pitäisi käsitellä, mutta valitettavasti järjestelmämme tässä kysymyksessä on hyvin monimutkainen. Meidän on vaikea valvoa ja jäljittää näitä rahavirtoja. Ja tämä sitten helpottaa taas näiden järjestelmien väärinkäytöstä. Tässä oma-aloite mietinnössä meidän pitäisi pyrkiä vähän parantamaan varojen käyttöä, jotta kansalaistenkin olisi helpompi ymmärtää, millä tavalla näitä varoja investoidaan. Kiitos. You, I appreciate it, Mr. Corral. Kiitoksia, edustaja Corral. Edustaja Guillaume. Guillaume. Guillaume. <laughs> Puhun ihan lyhyesti, anteeksi, anteeksi. Haluaisin palata kahteen aiheeseen, joista on puhuttu aika pitkälti tänä aamuna. Pyrin puhumaan lyhyemmin. Puhuitte paljon kiireellisyys hätätilanteista ja miten, pit- ja miten meidän pitää aivan erityisesti suhtautua näihin kriisi- ja hätätilanteisiin on korostettu MIFissä sitä, kuinka pitää olla joustava vastauksissa ja olla kapasiteettia vastata sovelletustu näihin erikoistilanteisiin niillä riittävin rahoitusvaroin, joita on. Te, herra Barbatei, kun puhutaan rahavaroista, ovatko ne riittäviä, jotta voidaan puuttua tapahtumien kulkuun? Ollaanko riittävän joustavia myöskin, jotta voidaan todeta näissä kiireellisissä tilanteissa Ja sitten ihan toiseen rekisteriin, kun puhutaan kriisistä ja vielä, vielä siitä ehkä pidemmälle eteenpäin, on pyydetty laadullista jatkuvaa seurantaa näille operaatioille, eli mihin näitä varoja käytetään. Se on meille hyvin tärkeää. Onko tämä nyt liian aikaista? Onko nyt jo mahdollisuutta saada jonkinlainen arvio laadusta, siis tämän hankkeen laadullisesta seurannasta? Eli siis joustavuus ja laatu seurannassa. Silvi. Kiitoksia Silvi. Voitko ottaa mikrofonin pois päältä? Mrs. Lauristin, please. Edustaja Lauristin. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen kovin kiitollinen näistä e- esityksistä, varsinkin niin tuosta Romanian ja Alankomainen käytännön kokemuksesta. Tässä viimeisessä esityksessä otettiin esille tärkeä asia, joka koskee inhimillisiä voimavaroja, joita tarvitaan. Psykologia, sosiaalityöntekijöitä, lääketieteen asiantuntijoita ja niin edelleen. Ja nyt meillä on tämä seitsemäs ohjelma käytössä, joka merkitsee sitä, että useat jäsenvaltiot, joissa kaltaisia kokemuksia ei ole ollut, ja joissa puuttuu kaltaisia inhimillisiä voimavaroja kohtamaan nämä ongelmat, niin mikä teidän näkemyksenne on? Mikä näköinen summa on kyseessä esimerkiksi per turvapaikanhakija tai 10 000 turvapaikanhakijaa? Miten paljon henkilökuntaa tarvitaan, jolla voidaan ratkaista nämä ongelmat? Ja miten voidaan varmistautua siitä, että nuorten voimavaroja on käytettävissä niissä maissa, johon uudet kiintiöt tulevat? Puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Lauristin. Ja nyt jälleen puheenvuoro vierailemme. Tässä saatte kaksi minuuttia aikaa jokainen vastata. Yrittäkää, edustaja Monauri. Kiitoksia. Eli ihan lyhyesti on tietysti totta, että kyse ei ole tässä pelkästään rahoituskysymyksistä, vaan täytyy ottaa huomioon myöskin nämä arvot. Mutta kun puhutaan solidaarisuudesta, niin rahoituskysymyksiä ei voi välttää. Ja henkilökohtaisesti katson, että jos katsotaan oikeudenmukaista järjestelmää, eikä ajatella ainoastaan näitä kiinteitä summia, joita maksetaan vaikka uudelleen asettamisen osalta – niin meidän täytyy miettiä jotain prosenttilukemaa näistä todellisista kustannuksista jäsenvaltioissa. Koska se, mitä jäsenvaltiot investoivat näiden pakolaisten majoittamiseen ja tukemiseen, niin se vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen. Eli tällainen kiinteä summa ei heijastele todellista tilannetta. Eli tätä asiaa pitää hiukan pohtia. Ja sitten sanoisin, että No, tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa, sen täytyy kattaa kaikki asiat. Ja on ihan oikein todettu, että maahanmuuttajien palauttaminen, kun heitä ei voida ottaa vastaan, vastaan niin sen täytyy olla osa tätä lähestymistapaa. Eli kun katsotaan tätä täytäntöönpanoa, niin se pitää ottaa huomioon myöskin ja kaikki solidaarisuustoimet, jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten lopuksi, mitä tulee solidaarisuuteen kaiken kaikkiaan, niin meillähän on tämä rahoitusulottuvuus, mutta sitten myöskin toiminnallinen ulottuvuus. Ja näistä toimista Frontex ja sen toiminta ja nämä yhteistoimet, joita Frontex johtaa, ne ovat kyllä saaneet aikaan muutoksia. Jos katsotaan, miten asiantuntijoita on käytetty turvapaikkavirastossa, niin tällaista aikaisemmin ei ollut 10-15 vuotta sitten. Eli tässä nyt toimitaan uudella alalla. Ja virastot, jotka hoitavat näiden asiantuntijoiden toimintaa hotspoteissa ja keskittyvät näihin kysymyksiin, niin tämä on innovatiivinen osa EUn toimintaa. Ja mielestäni tämä on saanut myöskin Euroopan parlamentin tuen. Really, <laughs> Kiitoksia. Arvostan kovasti sitä, että pysyitte aikarajoissa. Ja seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Haluaisin painottaa sitä, että minä esittelen täällä Alankomaiden tilannetta. Ja tämä vastuukysymys ja ollaanko tässä riittävän tiukkoja. Meillä on paljon erilaisia tahoja, Euroopan komissio, Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja muut. Ja tämä vastuullisuus on tässä suhteessa hyvin tiukkaa ja kriteeritkin ovat kovin korkealla. voimavarojen määrä. Näiden varojen käyttöönotto. Meillä on joku tietty summa ja tuo päätös on jo siitä summasta tehty toisella tasolla. Näiden summien puitteissa olemme tietysti pyrkineet luomaan mahdollisimman paljon ö, tuloksia. Lopuksi näiden hankkeiden laadusta haluaisin painottaa sitä, olemme vasta aloittaneet näiden AMIF-hankkeiden puitteissa. Ja vierailut ovat tässä suhteessa erittäin tärkeitä, joita joka vuosi tehdään. Ja evaluaatio, joka tehdään säännönmukaisesti, on tärkeä väline – ja aiemmat Solid-rahastot, niiden, niistä voi kertoa, että komissio täytäntöön panee viimeisen kolmen vuoden täytäntöönpanoa arviointia nyt. Ja edustaja Barbateri. Uh, No niin, eli sitten näitä vastauksia ja hätätoimien joustavuus. Mielipiteeni on, että uudet toimet ovat oikeita. Tällä hetkellä keskimäärin nämä hätätoimenpiteet hyväksytään kuukauden sisään. Ja tietysti voidaan sanoa, että sekin kestää liian kauan, mutta täytyy tehdä kompromissi nopeuden ja takeiden välille siitä, että varat käytetään oikealla tavalla ja kestävällä tavalla. Eli tähän tarvitaan aikaa, jotta nämä toimet voidaan hyväksyä. Ja sitten näiden hankkeiden ja hätätoimien laatu. No, ratkaisu olisi se, että jäsenvaltiot tekevät arvioita ei pelkästään niitä, jotka liittyvät näiden hankkeiden puitteisiin, vaan myöskin pitäisi itse tehdä arviointeja esimerkiksi alihankintakysymyksissä tai muiden sidosryhmien toimien osalta. Eli tällainen ammattimainen arviointi olisi hyvää. Sitten lääketieteellinen avunanto – Bulgarian kokemuksesta sanoisin, että tuhatta turvapaikanhakijaa tai maahanmuuttajaa kohden, no kun olen puhunut lääkärien ja sairaanhoitajien kanssa, niin he valittivat lähinnä siitä, että ehkä yksi lääkäri tai kaksi, kolme sairaanhoitajaa olisi riittävä, jotta olisi 24 tunnin läsnäolo näissä keskuksissa. Ja sitten ne totesivat, että tällä samalla summalla, siis tästä voi tehdä sitten muita ratkaisuehdotuksia, mutta yhden psykologin pitäisi olla saatavilla kellon ympäri kussakin keskuksessa, riippumatta kuinka paljon siellä on ihmisiä. Mutta nämä ratkaisut liittyvät hyvin pitkälti ratkaisuihin ja järjestelyihin, joita viranomaiset tekevät paikallisten klinikoiden tai lääkärien kanssa. Ja sanoisin, että Bulgariassa tässä on onnistuttu. Kussakin paikassa, jossa oli vastaanottokeskus, siellä oli näitä paikallisia järjestelyitä lääkärien, yksityisten lääkärien ja klinikoiden kanssa. Ja tällä tavalla voidaan sitten vähän korvata tätä henkilöstön puutetta. Mutta yksi lääkäri, kaksi, kolme sairaanhoitajaa ja yksi psykologi per sata maahanmuuttajaa olisi minimimäärä. Thank you very much, Mr. Barbatei. Kiitoksia, Mr. Barbatei. Kiitoksia teille kaikille siitä, että tulitte paikalle ja kerrotte näkemyksestänne. Mielestäni tämä on ollut erittäin tärkeää. Kiitos. Ja nyt täytyy kääntyä seuraava esitystä kohtaan, joka koskee äänestyksiä. Ne alkavat pian. Kiitoksia. Dear colleagues. Hyvät kollegat, pyydän teitä nyt käymään paikoillenne. Meillä on tässä aika vino-pino äänestettävä, eli ehkä meidän pitäisi nyt alkaa. ei luota nyt tukena ja yhteistyöhön tänään, koska tämä on aika paksu tämä äänestyslista, mutta ensin Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja johtajan virkaan ehdolla olevien valintamenettely. Meillähän oli näiden kolme ehdokkaan kuuleminen Larity, Van der Laan ja Manskeris. Euroopan parlamentti antaa tästä lausunnon ja laittaa ehdokkaat paremmuusjärjestykseen. Eli nyt äänestämme tästä paremmuusjärjestyksestä. Eli meidän täytyy äänestää koneellisesti ja salaisesti. Eli kaikilla pitää olla äänestyskortti. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Hyvä. Ja me määritämme tämän paremmuusjärjestyksen johtajaehdokkaiden osalta. Ja sitten tämä tulos toimitetaan johtokuntaan tähän virastoon, joka sitten tekee päätöksen nimittämisestä. Meidän täytyy äänestää kunkin kolmen kohde, ehdokkaan kohdalla ja ainoastaan myönteiset äänet otetaan huomioon. Tämä on tärkeää. Ja voitte äänestää kyllä useammalle ehdokkaalle ja äänestätte ainoastaan kyllä, mutta voitte äänestää kyllä useamman ehdokkaan kohdalta. Ja sitten ehdokkaat laitetaan paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka paljon he ovat saaneet kyllä ääniä. Eli käymme läpi kunkin nimen Äänestämme kustakin erikseen ja sitten kun kaikista kolmesta on äänestetty, niin vasta sitten kerrotaan nämä tulokset. Ja noudatamme samaa järjestystä kuin kuulemisessa valiokunnassa viime viikolla. Eli ensin O'Flaherty, sitten Van der Laan ja Branskeris. Ja sen jälkeen sitten ilmoitan tämän paremmuusjärjestyksen, kun nämä kolme äänestystä on hoidettu ja tämä tulos sitten toimitetaan tästä tuloksesta johtokunnalle. Eli nyt äänestämme. Tämä on siis salainen äänestys, kuten sanoin. Eli ensin O'Flaherty. Äänestys alkaa. Eli O'Flaherty on äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Seuraavaksi Van der Laan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Vote for the Seuraavaksi kolmas ehdokas Brands Keris. The vote is closed. Äänestys päättyy. And we need... Eli nyt tarvitsemme vielä puoli minuuttia ennen kuin kerromme tämän paremmuusjärjestyksen. Eli ihan pikkuhetki. hetki. before we go to the next item on the agenda. So, Mrs. Van der Laan. Eli Van der Laan 32 ääntä, O'Flaherty 30 ja Branskeris 9. Eli Van der Laan 32, sitten O'Flaherty 30 ja Branskeris 9 ääntä. Kiitoksia. Ja nyt äänestämme sitten perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa. Ja haluaisiko Ferrara käyttää vielä puheenvuoron ennen äänestystä? Jos ei, niin sitten alamme suoraan äänestää. Niin, olkaa hyvä. Grazie, veramente molto breve. Niin, kiitoksia ihan lyhykäisesti. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Tämä oli mietintö, joka oli hyvin kattava. Tämähän liittyy hyvin monenlaisiin aloihin, mutta uskon kuitenkin, että olemme onnistuneet kaikesta huolimatta yhdessä saamaan aikaan hyvän tuloksen. Ja haluaisin vielä tästä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Mrs. Ferrara. Kiitoksia, edustaja Ferrara. No, muutama oikaisu ensin äänestyslistaan, koska kaikkia asioita ei ole sinne merkitty. Eli jos tarkistus 438 menee läpi, niin sitä 439-445 raukeavat. Eli jos tarkistus 738 menee läpi, niin sitten tarkistukset 749-759 raukeavat. Ja jos tarkistus 764 menee läpi, niin sitten 765-771 raukeavat. Ja jos 773 menee läpi, niin sitten tarkistukset 774-781 raukeavat. Ja lopuksi vielä, jos tarkistus 784 menee läpi, niin tarkistukset 785-7 9.3 raukeavat. Eli sihteeristö varmaan sitten varmistaa, että tämä ilmoitetaan vielä uudelleen oikeassa vaiheessa. Eli ehdotan nyt, että äänestämme koko ajan sähköisesti. Se menee silloin paljon nopeammin ja tehokkaammin. Eli kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 173. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 179. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissitarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 200. Ei kun se onkin kielellinen, siitä ei äänestetäkään. Eli seuraavaksi tarkistuksen 229 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 230. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromistarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 243. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 210. Äänestys alkaa. Äänestäkää nyt, kollegat. Äänestys päättyy. Siis ette pysty seuraamaan. Siis tarkistus 210. Vosenbergin tarkistus. Löytyykö? Äänestys jatkuu edelleen. Voidaanko äänestys nyt sulkea? No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 273. Ei kun sukanteeksi, eli tarkistus 272 ensin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 273. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 274. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 275. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 276. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 278. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 281. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Konformistarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 334. Äänestys alkaa. 334. Löytyykö? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus Tarkistus 577. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 575. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 335. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 351. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromistarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 11. Äänestys alkaa. Muistakaa nyt äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Eli ensimmäinen osa tarkistuksesta 356 ei ole osa kompromissia, eli meidän täytyy äänestää tämän tarkistuksen ensimmäisestä osasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten tarkistus 285. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 287. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 360. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 367. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 393. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Muistakaa nyt äänestää. Hyväksytty. Tarkistus 324. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 323. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 340. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 419. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 363. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 369. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 436. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 451. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromistarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 348 seuraavalla sivulla. 348. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 500. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 347. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 509. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 510. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 511. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 508. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 520. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 524. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 526. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 527. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 528. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 532. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 533. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 476. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 550. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 551. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 559. Puolesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 560. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 562. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 564. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 801. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 805. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 806. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 579 puolesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 581. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 582. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 585. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Amendment, amendment six. Tarkistus 600. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 603. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 605. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 606. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 608. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kuusta kaksitoista. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 37. Äänestys alkaa. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 26, kompromissi siis 26, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 27, äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 625 tarkastus. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 630 äh, äänestys alkaa. Ei, ei se raukeakin. 626 Äänestys Äänestys päättyy. Hylätty. 628 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 648. Äänestys alkaa. Äänestäkääpäs. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 681. Äänestys alkaa. Löysittekö? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 683. Äänestys alkaa. Ei, anteeksi, anteeksi. Se kuuluu kompromissiin, joten Eli se kuuluu kompromissi 27. 687 seuraavana. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 691. se alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 694. Äänestys alkaa. Äänestäkää. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 713. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 714. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 715. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 720. Äänestys alkaa. Closed. Please vote. Please vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusta kahdeksankymmentäneljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 721. Ei mennäkään niihin, vaan kompromissi 29 seuraavana. Kompromissi 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 729. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 730. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 731. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 732. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 733. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 7.40. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 489 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 495. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 496. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestäkää. Hyväksytty. Kompromissi 30. Niin tässä on kohta äänestys. Ensimmäinen osa ilman sanaa SAM. Äänestetään ensimmäisestä osasta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa, termi SAM. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 31. Tässäkin on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa koko teksti, lukuun ottamatta sanaa sam. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Sam. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 32. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 33. Äänestys alkaa. 33. Päättyy. Hyväksytty. 34. Äänestys alkaa. 34 siis. Päättyy. Hyväksytty. 35. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 38. Kompromissi siis. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 835. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 844, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 848 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 377 tai äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljä kahdeksan kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 40. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 871. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 872. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 874. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 860. Ai ei. Kompromissi 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 854 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 42. Äänestys alkaa. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 889. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 821. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 734. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 39. Äänestys alkaa. Päättyy. Äänestys alkaa. 908 no, siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 379. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ja nyt siirrytään johdanto-osan viitteisiin. Tarkistukset 1, 5, 7, 46, 48, 50, 1, 53, 57 voitaisiin äänestää yhdestä. Eli kaikki nämä yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2 ja 3 yhdessä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty ja 52. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten osan kappaleet. Tarkistus 72. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 73. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Tarkastus 74. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi 43. Äänestys alkaa. Kompromissi 43. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 85. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 87. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 88. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89. Päättyy. Hyväksytty. 90. Tarkistus 90 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 92. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 93. Äänestys alkaa. Loppu. Hylätty. 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 44. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 105. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 106. Hyväksytty. 107. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 45. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 119. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 120. Äänestys alkaa. Äänestäkää. Äänestys päättyy. 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 125. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 124. Tarkistus 124. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 123. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 127. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 128. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 129 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 130. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 131. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 132. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 46. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 47. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 140. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 141. Äänestys alkaa. Äänestäkää nyt hieman nopeammin, hyvät kollegat. Päättyy. Hyväksytty. Sata Niin, siis 142. 142. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 48 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 147 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 148. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 149. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. <clears throat> Hyväksytty. 150. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 151. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 152. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 153. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 154. 154. On erilaisia äänestysluetteloita. Äänestäkää nyt. 154. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 155 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Hyväksytty, korjaa puheenjohtaja. 156. 156. Äänestys päättyy. Hyväksytty 157. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 158. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 159. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty 160. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 161. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 162. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 163. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 164. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 165 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. AFKO-valiokunnan lausunto, josta suurin osa on katettu, niistä ei tarvitse äänestää. Kappale 11 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. VEM-valiokunta. Johdantaosa kappale C. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja D. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. F. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. G. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. H. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Voitaisinko nämä nyt käydä viittaamalla läpi? Mutta jos täytyy laskea, niin sitten tästä tulee kyllä vaikeaa. Tämä oli kyllä aika nopea tähän mennessä. Minä jatkan näin. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yi. Uh, we don't have to... Uh, recital L, yes, sorry. L. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. O. Puolesta vastaan. Hyvä, hyväksytty. Kappale kolme, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kappale kuusi, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 14 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 15 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Äänestys alkaa. 22. Päättyy. Hyväksytty. 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 27 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 30. Päättyy. Hyväksytty. Sitten vetomusvaliokunnasta, johon osan kappale C-äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. E. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty F. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty H. Päättyy. Hyväksytty. J. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. M. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. N. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kappale neljä. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestys yh, kappale 9. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Seitsemäntoista. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 21. se alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 25. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 27. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 29. Päättyy. Hylätty. 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. 32 puolta ääntä, 25, 25 vasta ääntä, yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. Kiitoksia kollegat. Nähdään iltapäivällä.